Nyt jatkamme äänestysselityksiä. Loppuun asti seuraavana on edustaja Klassin mietintö. Roitova saa puheenvuoron yhdeksi minuutiksi. Pani předsedkyně, vítám kompromis, který přiměje vlády zemi. Puhemies, on hyvä, että saamme aikaiseksi kompromissin, jolla pyritään vähentämään torjunta-aineiden vaaroja. Tarvitaan myös puskurialueita, jotta voidaan suojata juomavettä. Tämä on hyväksi kansalaisille. Minusta direktiivi on hyvä. Tämä on samansuuntainen kuin minun ajatukseni ihmisten suojelusta. Edustaja Mäkinen, yksi minuutti. Thank you, Madam Kiitoksia, rouva puhemies Voisin todeta, että minä äänestin tämän kompromissin puolesta, koska on järkevää, että torjunta-aineita käytetään kestävällä tavalla. Todellinen ongelma minun mielestäni on se, että säännöt ovat niin erilaisia eri jäsenvaltioissa, että joissakin maissa käytetään koulutustoimia ja niihin liittyviä sääntöjä erittäin tiukasti ja sillä käytetään torjunta-aineita järkevällä tavalla, mutta kaikki maat eivät näin tee. Sen vuoksi tämä lainsäädäntö on tarpeellista ja on aivan soveliastakin, että kautta Euroopan unionin saadaan tämän kautta paremmat säännöt aikaan. Etenkin silloin, kun on kyse näistä ruiskutuksista, niin on hienoa, että asiat nyt saadaan tasavertaiseen, tasavertaiselle tolalle. Kiitän esittelijää. Edustaja Doyle arvoisa uh, Rouva puhemies, minä myös, uh, äh, tuin tätä äänestyksessä. Eikä ole ollenkaan uh, epäilystäkään, että me tarvitsisi tällaista järjestelmää. Meidän täytyy kyetä valvomaan ja rajoittamaan näiden käyttöä keskustelussa Breyerin mietinnössä puhuttiin erittäin paljon näistä vaaroista ja uhista. Minusta tämä koskee nimenomaan sitä, millä tavalla niitä tuodaan markkinoilla, eli siis tätä Äh, mietintöä. Monet äh, tuotteet äh, voivat olla vaarallisia. Markkinoilla oleminen ei ole riski sinälleen kuluttajalle tai näiden tuotteiden käyttäjälle tai ympäristölle. Nämä kasvinsuojeluaineet ovat vaarallisia vain, jos niiden käsittelijä ei tiedä, millä tavalla niitä käsitellään, jos niitä käytetään väärällä tavalla tai niitä esimerkiksi varastoidaan väärällä, väärällä tavalla. Näiden käyttö vaatii selkeää hallinnointia rouva puhemies, loppujen lopuksi näitä ää, äh, aineita on käytettävä, kuten jokainen maanviljelijä tietää. Kasvinsuojelun aineista roitava. Kiitos rouva puhemies. Haluaisin vastata eilisen täysistunnan puheisiin. Minä olen sitä mieltä, että tämä väline mahdollistaa turvalliset vaihtoehdot kasvin suojelussa ja on tärkeää myös edistyä torjunta-aineiden hyväksynnässä eri alueiden alueet huomioon ottaen. Sitten meillä myös lista kielletyistä aineista, jotka ovat karsinogenisia, genotoksisia tai neurotoksisia ja huomioidaan tieteellinen tieto tähän liittyen vaikuttaa siltä, että näitä aineita on aika vähän, niiden prosenttimäärä, prosentuaalinen osuus on aika alhainen, mutta on tärkeää, että niidenkin kohdalla on samanlaiset vaatimukset käytössä. Sitten haluaisin myös kertoa muista mietinnöistä. Te olette myös käsitelleet loppuun tämän toisen mietin varmasti siis kirjallisessa muodossa nämä kommenttini. Wallis. Lapsesta lähtien olen vihannut herneitä. Valitettavasti minä edustan oman maani kaikkein suurinta herneentuotantoaluetta. Tämä on minulle valtavan suuri ongelma Breyerin mietinnön yhteydessä. Olen samaa mieltä kyllä mietinnön tarkoitusperistä ja tavoitteista ja lainsäädännön tavoitteista parantaa ympäristön terveyttä ja myöskin ihmisten terveyttä. Mutta Tämä todellakin uhkaa mahdollisesti suurta maataloussektoria minun maassani. Olen pitkän Jaakobin painin jälkeen todennut, että halusin tehdä selväksi sen, että lainsäädäntöprosessi tässä suhteessa oli puutteellinen. Meillä oli hyvin paljon tietoa loppujen lopuksi, tietoa, joka oli ristiriitaista. Minä ja monet muutkin olisimme halunneet, että olisi otettu kolmas käsittely ja sovittelu käyttöön siten, että voisimme suojata kaikkia mahdollisia intressejä tämän mietin yhteydessä. Kiitos. Edustaja Harkin. Kiitos, rouva puhemies. Minusta tämä oli aika vaikea päätös. Mietintö oli hyvin tasapainotettu ja rakentava ja sen pitäisi taata hyvä suojelu sekä ihmisten että eläinten terveelle ympäristölle. Olen kuitenkin huolestunut siitä, että nyt tehdään päätöksiä siitä, miten tietty aine hyväksytään ja lähdetään liikkeelle siitä, onko tämä aine vaarallinen vai ei, eikä huomioida mahdollista altistumista. Tarvitsemme kyllä vaikutusarviointia tieteelliseltä pohjalta. Ja kun puhun kansalaisten kanssa Euroopan unionista, yksi asia, joka tulee jatkuvasti esille, on se, että EUn lainsäädäntö ei aina ole suhteellista. Minusta tässä mietinnössä on joustomahdollisuuksia, mutta sitä tarvitaan mielestäni vähän lisää. Erityisesti tarvitsemme lisää tieteistä tietoa. Kyllä tässä on varoisuusperiaate ja se pitää huomioida, mutta päätösten taustalla tarvitaan myös todisteita, ja tämän tarvittaisiin vähän enemmän. Rosil. Thank you, President. Uh, Kiitos puhemies. Kasvinsuojeluaineiden uh, tehokas ja oikea käyttö on välttämätöntä. Kun suojellaan, suojellaan samanaikaisesti kansanterveyttä ja ympäristöä, niin meidän pitäisi myös saada aikaan jonkinnäköinen tasapaino kuluttajien ja tuottajien kesken. Samanaikaisesti kun pidän Breyerin mietinnön tavoitteita hyvänä, eli siis byrokratian vähentäminen, en kuitenkaan muuten pysty tätä tukemaan. Minun vaalipiirini, vaalipiirissäni on paljon maanviljelijöitä, jotka suhtautuvat hyvin skeptisesti siihen, miten tämä mietintö tulee vaikuttamaan heihin. Ja minä olen heidän kanssaan samaa mieltä. Minusta tässä ei ole tehty tarpeellisen hyvää vaikutusten arviointia komission taholla ja se tarvittaisiin. Ja aikoina, jolloin elintarvikkeiden hinnat ympäri maailman ovat nousemassa, niin minun mielestäni meidän ei täytyisi nyt välittömästi reagoida tällaisiin toimenpiteisiin, jotka tulevat äh, vaikuttamaan äh, tähän asiaan. Ja sen vuoksi minun valtuuskuntani äh, esitti tarkistuksen, jolla vaaditaan hyvin laajaa vaikutusten arviointia arvoisa um, puhemies. Niin kuin muutkin kollegat, uh, minäkin katsoin, että tämä on erittäin vaikea asia hoidettavaksi. diana Wallis oli huolissaan herneestä. Voitte kuvitella, että Irlannissa perunat ovat aivan yhtä hankala asia. Niitä syödään siellä paljon. Äänestyksen kautta tästä paketista tuli paljon parempi kuin alkuperäinen ehdotus, ja minä haluan kiittää kaikkia niitä, jotka tähän myötä vaikuttivat. Haluaisin sanoa kuitenkin muutaman asian vielä. Avaintekijä on se, että nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että maanviljelijöiden täytyy lobata hyvin paljon kemian teollisuutta, jotta saataisiin turvallisempia vaihtoehtoja torjunta-aineille niin, että niiden käyttöä voitaisiin jatkaa ja elintarviketuotanto voisi jatkua. Ja minun mielestäni tämä lobbaus on näkynyt täälläkin, mutta mitä tulee elintarvikkeiden tuontiin? Silloin komission pitäisi myöskin puuttua siihen todelliseen huoleen, jota Euroopan unionin viljelijöillä ja tuottajilla on. He pelkäävät, että tiettyjen aineiden käyttö kielletään, mutta sitten kolmansissa maissa niitä voidaan edelleenkin käyttää. Me tarvitsemme selityksen tälle, jotta viljelijät voivat tukea meitä tässä työssämme. Monsieur Motte. Edustaja Mott. Thank you, Madam Speaker. Kiitos, rouva puhemies. Minä äänestin mietintöä vastaan sitä syystä, että ympäristö ja terveysvaliokunnat ja komission jäsenet ovat tämän kaapaneet itselleen. Eilen esittelijät puhuivat harmonisoinnista, mutta tämä on kuitenkin sellainen ala, jossa on paljon moninaisuutta. Jos jollekin alalle tarvitaan moninaisuutta, niin tälle. Tämä on periaatteessa maatalousasia, mutta tanskalaista maatalouskomission jäsentä ei missään näkynyt. Tämä on todellinen häpeä ja tämä johtuu tietysti intressiristiriidasta siksi, että tanskalaiset eivät prosessoi juomavettä sen jälkeen, kun sitä maasta otetaan. Minun maani maanviljelijät ovat todella pettyneet sen, pettyneitä sen takia, että tässä on sellaisia ajatuksia, joista heille kerrota. Te olette nyt ottaneet, saaneet aikaiseksi uuden ryhmän ihmisiä yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka inhoavat Euroopan unionia. Rova Doyle. Kiitos, puhemies. Täällä on esitetty erinäisiä väittämiä. Pelkoja on osoitettu puolen, puolilla ja toisellakin tämän sen suhteen. Osittain kyse on faktoista, osittain fiktiosta ja päätöksistä, jotka liittyvät äänestykseen. Kun tarkastetaan perunateollisuutta ja hedelmää ja marjateollisuutta, Irlannin edustajana toteaisin, että tuen sitä kompromissia, joka täällä on esitetty. Parannuksia on saatu aikaan ja ne ansaitsevat meidän tukemme, vaikkakin jotakin huolia edelleenkin on. Tuin tätä äänestyksen yhteydessäkin, koska huonoin tulos olisi ollut, että tämä mietintö menisi sovitteluun. Viiden vuoden derogaatio tarpeellisille kasvinsuojeluaineille on riittävä tarpeellinen turvaverkko ja mahdollistaa sen, että kemian teollisuus voi tällä välin etsiä vaihtoehtoja. Kiitos. Edustaja Kamal. Thank you very much, Madam President. I think... Kiitos puheenjohtaja. Minä Luulen, että tässä halutaan eh, dialektiikkaa koko projektiin. Me puhumme demokratiasta, mutta kuitenkaan ei noudateta Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin kansanäänestyksen tulosta. Sitten me puhumme elintarviketurvallisuudesta ja, ja, ja me puhumme siitä, että me haluamme auttaa niitä kansalaisia ja maanviljelijöitä näissä köyhissä maissa. Ja kuitenkin tämä mietintö johtaa siihen, että, että ne maanviljelijät, jotka ovat käyttäneet kasvisuojeluaineita, eivät enää voi tuoda tuotteitansa tänne. Minä vetoaisin nyt parlamentin kollegoihin ja Euroopan komission. Ajatelkaamme tulevaisuudessa niitä seuraamuksia, joita meidän päätöksillä me on. Olen samaa mieltä tästä lainsäädäntöprosessista ja siitä, että meillä pitäisi olla kolmas käsittely. Olen samaa mieltä siitä, että tämä vietiin liian nopeasti lävitse ja että tässä ei ole ollut tarpeellisen laajaa tieteeseen perustuvaa vaikutusten arviointia ja varmistakaa, että näin ei käy uudelleen. Edustaja Heaton Harris. Thank you, Madam President. Um, I tried to undermine the compromise by voting against those, those bits. Minä pyrin vaikeuttamaan kompromissia äänestämällä tätä vastaan ja tätä selittääkseni luen teille viljelijän minulle lähettämän kirjeen. Hän sanoi, että minä olen ollut 40 vuotta mukana kasvinsuojeluaineiden käytössä. Olen aina huomioinut ihmiset ja myös luonnon niitä käyttäessäni. En ole mitenkään vaikeuttanut omaa terveyttäni tai ympäristöön mielenterveyttä ja sen takia en ymmärrä sitä, että tässä ei oteta huomioon tieteisiä argumentteja, kun lähdetään kieltämään eri aineita. Minä sain tällaisia kommentteja sadoilta eri eri puolilta maatani satoja ja satoja nimiä voisin teille mainita. Ja sen takia minä kompromissin osalta äänestin näin. Viimeinen puhuja. Nyt kun äänestys on saatu loppuun, haluaisin muistuttaa erästä asiaa, erästä asiasta, joka on mainittu täällä ja valiokunnassa. Suuri epäluottamus, joka kohdistuu tähän asiaan maanviljelijöiden keskuudessa. Tässä katsotaan, että maanviljelijät ovat jotenkin terveyden ja turvallisuuden ja ympäristön vihollisia. Minun mielestäni asia on päinvastoin. Irlannin viljelijät ovat pikemminkin tuhansien vuosien ajan tuottaneet elintarvikkeita ja suojaneet ympäristöä, pitäneet sen puhtaana ja hedelmällisenä. Niin ikään viljelijät ovat varmistaneet meidän terveytemme, koska ovat tuottaneet hyvää ruokaa, joka on terveyden perusta. Kehottaisinkin teitä uudelleen uskomaan viljelijöihin, koska he pyrkivät ruokimaan meitä erittäin vaikeissa olosuhteissa sääolosuhteet, loiset, tuholaiset ja myöskin EU-politiikka uhkaa viljelytoimintaa. Jatkamme kello 15 ja tuolloin käsittelemme mietintöä Koililta. Passien ja matkustusasiakirjan turvatekijät ja biometriikka on aiheena ja istunto keskeytetään.